Yes, if you're ready, you can start. You may start, please. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner... Kiitos rouva puheenjohtaja, että annatte minulle mahdollisuuden teidän edessänne, äh, valiokuntanne edessä esitellä ehdokkuuteni. Se on minulle suuri kunnia. Minä teen tämän kolmella kielellä. Las líneas de fuerza. Minun ehdokkuuteni keskeisin linja on se, että minä haluan uudistaa tätä. Minä haluan katsoa uusin tuorein silmin tätä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa ja tointa ja tarjota uusia ajatuksia tälle toimielimelle, ottaa mittaa uusista haasteista, johon tullaan törmäämään. Toinen ominaispiirre toimessani on se, että minä haluan tehdä tästä hyvin ammatillista. Minä olen Belgiassa toiminut tässä virassa jo, minä olen eri, siis tässä ammattilainen. Vuodesta 1997 vuoteen 2005 on ollut Belgian oikeusasiamies nyt, ja nyt olen Bryggen Eurooppa, Eurooppa-kollega kollegiossa opettajana. Eli nämä ovat olleet erittäin hedelmällisiä mahdollisuuksia sovitella konflikteja koulutukselta. Olen juristi, eli tunnen hyvin yhteisöoikeuden sekä periaatteessa että käytännössä, ja tiedän, että se on keskeistä tässä oikeusasiamiehen toimessa. Juristina minä olen aina kehitellyt ajatusta, että täytyy oikeuden olla ihmisen palveluksessa, eikä päinvastoin. Se on keskeinen ajatus. Se on hyödyllinen ajatus oikeusasiamiehen toimessa, koska monissa EUn maissa se on lakisääteinen velvollisuus, ehkä, ehkä joko, jopa perustuslaillinen velvollisuus olla juristi, jos haluaa harjoittaa tätä tointa. Neljäs linjaus on se, että, että täytyy perehtyä hyvin kaikkiin toimielinten agendoihin – ja minä haluan olla yhteydessä Strasbourgiin, Luxemburgin, Brysseliin, Kööpenhaminaan, ylt, joka puolelle Eurooppaan, kaikkiin eri virastoihin, Europe Aidin, kaikkiin mahdollisiin virastoihin. Minä olen myös julkaissut artikkeleita EU-sta, sen virastoista, toimielimistä, miten ne toimivat. Viides ominaispiirre on se, että minä puhun viittä EUn kieltä. Se on tietysti etu. Se on myös onni minulle itselleni. Minä Voin omassa maassani myös puhua kahdella kielellä jatkuvasti. Mielestäni se on todella etu hyöty ja se myös ilmentää meidän kunkin identiteettiamme, mitä kieltä me puhumme, koska kielihän on keskeinen elementti. Sen täytyy olla myös EUn keskiössä ja näin ollen meidän täytyy ajatella, että tämä oikeusasiamiehen virka on sellainen, jossa tämä henkilö on jatkuvasti yhteydessä kansalaisiin. Viimeisin linjaukseni tai erityispiirteeni on se, että minä olen aika nuori, voisin sanoa näin, olen 49-vuotias, mutta olen kuitenkin ehtinyt hankkia kokemusta. En ole ihan vihreä tässä mutta minä pystyn myös ottamaan mittaa uusista haasteista. Minulla on hyvä työkyky, pystyn tekemään paljon työtä. Se on tämmöinen keski-ikä kahden sukupolven välissä ja se on myös tärkeää, jos ajatellaan EU-ta EUn kansalaista, kansalaisia, miten he mieltävät EUn. Minun käsitykseni oikeusasiamiehen työstä on se, että oikeusasiamiehellä täytyy olla tärkeä rooli muun muassa siinä, että vahvistetaan demokraattista valvontaa EU:ssa. E ja täytyy olla, hänen täytyy olla tavallaan se oven vartija, että kansalaisia ei kohtaa ähm, tämmöinen äh, lainsäädännön äh, häilyvyys. Ja on erittäin tärkeää, että me demokratisoimme Euroopan unionia. Ja äh, te tiedätte varmasti paremmin kuin minä, mutta Euroopan parlamentti äh, on kuitenkin se toimielin, jolla on kaikkein voimakkain legitimiteetti. Ja äh, voisi sanoa, että oikeusasia miehen täytyy voida tuoda tätä demokratiaa toimielimiin. Toinen asia, mistä olen vakuuttunut, on se, että oikeusasiamiehen täytyy äh, hoitaa kolme tärkeää asiaa hallintoon Euroopassa. Yksi niistä, ensimmäinen niistä on avoimuus. Avoimuuden täytyy olla EUn äh, yksi tärkeimpiä asioita. Tämän täytyy, avoimuuden täytyy näkyä kaikissa EUn toimielimissä ja virastoissa, ja sen täytyy olla oikeusasiamiehen huippuprioriteetti. Ja vastuu on myös tärkeä asia. Vastuu ja avoimuus täytyy näkyä Euroopan tasolla. Avoimuuden täytyy vahvistua, kuten jo sanoinkin. Täytyy huolehtia tietynlaista tasapainosta. Ja kolmas erittäin tärkeä asia on tietynlainen palvelukulttuuri. Palvelukulttuurin periaatteen täytyy olla perustavaa laatua oleva lähtökohta. Sen täytyy olla Euroopan hallinnon ydin ja sen täytyy näkyä jokaisen hallintovirkamiehen työssä. Ja oikeusasiamiehen täytyy myös vahvistaa perusoikeuksia EU:ssa ja ja nyt eh, varsinkin kun on tullut tämä uusi EUn eh, perusoikeuskirja, täytyy huolehtia siitä, että ei syrjitä ihmisiä eri syistä, eh, vammaisia, ja muita tällaista, ei mitään syrjintää esiinny. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Ja nämä ovat asiat, jotka, jos minä olisin oikeusasiamies, jotka ottaisin vakaasti mukaan. Neljäs elementti oikeusasiamiehellä on se, että oikeusasiamiehen täytyy olla tavallaan tällainen uudistusten lähde millä tavalla voidaan parantaa EUn toimielimiä ja virastoja. Oikeusasiamies voi tehdä tähän ehdotuksia. Ehdotuksia myös esimerkiksi virkamiesten koulutuksesta, ja sillä tavalla myös, millä tavalla tämä kaikki integroitaisiin paremmin koko hallintojärjestelmään. Ja meidän täytyy myös kouluttaa Ähm, virkamiehiä näkemään, mitä tapahtuu. Ja sitten vielä lopuksi, rouva puheenjohtaja, minusta oikeusasiamiehellä voi olla hyvin tärkeä rooli, kun äh, vähennetään kuilua toimielinten ja kansalaisten keskellä. Meidän täytyy työskennellä kovasti, meidän täytyy olla objektiivisia. Ja äh, minä uskon, että me voimme auttaa kansalaisia ja EUta löytämään toisensa. Mutta EUn virkamiesten äh, täytyy myös olla tavallaan tajuta enemmän se, että he ovat ikkuna EU-hun. Ja heidän täytyy tehdä parhaansa vähentääkseen tätä kuilua toimielinten ja ihmisten välillä. Heidän täytyy myös tehdä yhteistyötä muiden EUn toimielinten kanssa niin, että parannetaan toimielinten ja EUn kuvaa kansalaisten silmissä. Haluaisin nyt äh, siirtyä myös konkreettisiin ehdotuksiin ja toimiin. Ne keskittyisivät äh, ennen kaikkea parempaan EUn hallintoon. Ensimmäinen niistä olisi se, että äh, olisi, tällainen, olisi käytännössäännöt hyvästä hallinnollisesta käytännetavasta. Ja että todellakin toimitaan sen mukaan. Toinen asia olisi siis se, että kehitetään yhteiset hallinnon käytännössäännöt. Ja sen vuoksi puhuisin todellakin toimielinten välisestä äh, sopimuksesta ja vuoropuheluksesta, joka koskisi sitten kaikkia toimielimiä ja virastoja. Ja minä haluaisin äh, myös, että laajennetaan huonon hallinnon käsitettä ja vahvistetaan hyvän hallinnon äh, konseptia. haluaisin myös, että meillä olisi tällainen hyvän hallinnan virkamies tai valvoja. Ja sen vuoksi olin erittäin tyytyväinen tästä Cashmanin mietinnöstä. Muutamat äh, valiokunnat ovat toimineetkin nimenomaan tähän suuntaan ja ovat ajatelleet ihan sama asia. Ja minusta tällaista tarvittaisiin jokaisen toimielimeen. Ja sitten vielä lopuksi. Euroopan oikeusasiamiehen täytyy valvoa sitä, että toimeenpannaan EUn perusoikeuskirja, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, ei siitä sen enempää, vaikkakin perusoikeuskirja on minulle hyvin tärkeä. Toinen joukko toimia ja ehdotuksia liittyvät äh, tarpeeseen parantaa EUn oikeusasiamiehen palveluita. Hän kertoi teille hieman lukuja. Vuoden 2003-2008 28, 28,5 prosenttia enemmän valituksia on tullut. Jos me katsomme, miten paljon hallinnollisia hallituksia on tähän samana aikana tullut, niin nousu on ollut 15 prosenttia. Ja jos me ajattelemme sitten, kuinka paljon näitä valituksia on tullut per capita, niin nousu on ollut vain äh, vajaan prosentin. Ja se, mitä oikeusasiamies on tehnyt tutkimuksia, niin se on vähentynyt 16 prosentilla. Samanaikaisesti oikeusasiamiehen budjetti on noussut 48 prosentilla. Tämä merkitsee hyvin selkeästi, että meidän täytyy hyvin paljon laajemmin tehdä tietäväksi kansalaisille heidän oikeutensa käyttää oikeusasiamiestä. Joten sen vuoksi minä tekisin tässä kampanjoita kansalaisten suuntaan, mutta myös muiden tällaisten välittäjien suuntaan. Minä ottaisin läheisemmät suhteet mediaan muun muassa sen vuoksi, että median kautta tämä on helppoa kertoa tätä kansalaisten oikeutta käyttää oikeusasiamiestä. Kävisisin paljon myös seminaareissa ja käyttäisin myös Euroopan oikeusasiamiesten valtuuskunnan verkostoa. Tämähän ei maksaisi mitään sen vuoksi, että tässä olisi kysymys yhteistyöstä komission kanssa, parlamentin äh, infotoimistojen kanssa ja muiden Euroopan unionin äh, tiedotustoimistojen kanssa. Ja ehdottaisin myös parlamentille, että hallinnolliset äh, päätökset väkisten, niissä olisi mukana aina kansala- viittaus kansalaisen oikeuteen valittaa oikeusasiamiehelle. Mutta kun puhutaan tästä oikeusasiamiehestä, niin meidän täytyy liittää tähän myös se, että kansalaisia ohjattaisiin paremmin näiden valitusten tekemisessä. Ja meillä täytyisi olla jonkinnäköinen suodatin myös siinä, että jollain tavalla voisimme paremmin äh, tukea kansalaista, kun hän esittää näitä valituksia. Meidän täytyy vähentää huomattavasti näitä valituksia, joita ei voida käsitellä. Tänä päivänä niitä on 85 prosenttia kaikista valituksista. Ja vetoaisin myös siihen, että me saisimme tällaisen interaktiivisen eh, manuaalin eh, kaikille eh, toimielimille niin, että me kykenisimme suoraan ohjaamaan kansalaiset oikeaan paikkaan. Kolmas liittyisi taas sitten yhteistyön tehostamiseen. Yhteistyö on hyvin, hyvin tärkeää ja yhteistyö Euroopan oikeusasiamiehen ja parlamentin kesken on tärkeää. Tiesittekö te, että vähemmän kuin 10 prosenttia kaikista valituksista, joita oikeusasiamies saa, tulee mepeiltä. Mepeillä on oikeus esittää valituksia, esimerkiksi heijastallekseen oman vaalipiirinsä valituksia sen vuoksi monet mepit ovat näitä valituksia esittäneet, joka osoittaa sitä, että myös tätä kanavaa olisi yksinkertaistettavaa. Yhteistyö myös teidän valiokuntanne kanssa, rouva puheenjohtaja, on tärkeää. Yhteistyö on 14 vuoden aikana ollut erinomaisesti, mutta meidän täytyy välttää päällekkäisyyttä ja samanaikaisesti myös lisättävä synergiaa oikeusasiamiehen ja teidän valiokuntanne kesken tutkimuksissa. Ja tämän tutkimustyön täytyisi olla teidän valiokuntanne koordinoitua, koordinoimaan. Tällä hetkellä yhteistyö toimii, mutta ei tarpeeksi hyvin. Tiesittekö te, että vuonna 2008 vain kahdeksan asia vietiin päätökseen kahdeksan. Se ei riitä. Meidän täytyy tehostaa synergiaa tässä oikeusasiamiesten verkostossa. Minä haluaisin lisää yhteistyötä myös kansallisten ihmisoikeuskomissioiden kanssa, niin että voitaisiin toimeenpanna tämä uusi perusoikeuskirja. Ja sitten lopuksi Euroopan parlamentin ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa, varsinkin kun on kysymys jatkuvasta huonosta hallinnosta, johon oikeusasiamies on esittänyt suosituksia ja silti tapahtuu vieläkin väärinkäytöksiä. Neljäs asia, viimeinen asia liittyen näihin ehdotuksiin, ne liittyisivät Euroopan oikeusasiamiehen omiin toimiin. Oikeusasiamiehen täytyy minun mielestäni vahvistaa artiklan 226 ja 228 käyttöä. jossa on kysymys rikkomusmenettelyistä. Tässä on kysymys EUn paremmasta säätelystä ja hallinnosta. Ja minun mielestäni oikeusasiamies voi käsitellä sekä sisällöllisiä että äh, toiminnallisia asioita. Oikeusasiamiehen täytyy minun silmissäni esimerkiksi vähentää näiden tutkimusten äh, aikaa. Tällä hetkellä keskimäärin se on 30 13 kuukautta, mutta tätä täytyisi lyhentää edelleen. Meidän täytyy myös systemaattisesti tehdä jonkinnäköinen seurantajärjestelmä liittyen näihin kriittisiin huomautuksiin, mitä tehdään huonosta hallinnosta. Ja sitä kautta sitten painostaa ehkäpä näitä toimielimiä hieman enemmän, jos on ollut väärää hallintoa. Ja lopuksi oikeusasiamiehen täytyy tehostaa yksinkertaistettujen toimintat tapojen käyttöä ja konsensus, konsensukseen perustuvaa toimintaa. Minun kotimaassani tätä käytetään hyvin paljon ja uskon, että se olisi soveltuva hyvin moniin valituksiin. Sopisi paremmin kuin klassiset keinot. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Grazie. Eh, allora apriamo il dibattito. Kiitokset ja näin voimme käynnistää keskustelun. No niin, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Presidenta, bonjour monsieur Monet. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvää päivää herra Monet. Te annoitte paljon sisältöelementtejä, mutta minä jäin kaipaamaan yhtä prioriteettia tulevalle Euroopan oikeusasiamiehen toimikaudelle, jos niitä on yksi. Mitä parannuksia voidaan tehdä tähän virkaan, sen toteuttamiseen, miten sen toimenkuva voisi muuttua, miten voidaan ajatella, että Euroopan toimielimet palvelevat paremman Euroopan kansalaisten oikeuksia, ottaen huomioon erityispiitteet, kaikki oikeudet, jotka on mainittu sopimuksessa. En tässä puhu nyt tässä nykyisestä oikeusasiamiehen miehestä. Mitä puutteita, aukkoja olette huomanneet tässä toiminnassa? yleisesti ottaen. Miten konkreettisesti aiotte toteuttaa hankkeenne Teillä on hyvin merkittäviä tavoitteita, paljon elementtejä. Miten te aiotte konkreettisesti toteuttaa tämän kaiken? Yhteistyö tämän valiokunnan kanssa. Siitäkin olisin halunnut kuulla vähän konkreettisemmin, miten aiotte sitä ryhtyä toteuttamaan, jos teidät valitaan, ja miten toimitte yhteistyössä muiden toimielinten kanssa. Kiitos. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Bossinaro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja monet e, vetomusvaliokunta on pannut merkille, että vuonna 2008 32 prosenttia valitusta liittyi avoimuuden puutteeseen tai tiedotuksen e, saannin vähyyteen tai hankaluuteen tai asekirjojen saannin hankaluuteen. Miten e, tätä tilannetta mielestänne voitaisiin parantaa ja näin parantaa myöskin kansalaisten luottamusta? Kiitos. No, Ja Ankis, olkaa hyvä. Igen, köszönöm szépen. Kedves Monet úr, engedjen meg néhány nagyon... Arvoisa herra Monet, minä haluan tehdä teille aika paljon lyhyitä kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkeen siihen, mitä te jo kerroitte meille. Ja se löytyy näistä teidän kunnianhimoista tavoitteista, että te haluatte parantaa EUn imagoa. Tämä on keskeistä koska loppujen lopuksi mehän te teette täällä työtä ja me teemme täällä työtä eurooppalaisten, Euroopan kansalaisten hyväksi eikä päinvastoin. Ensimmäinen kysymys on seuraava. Mitä takeita te voitte tarjota, että ei loukata, ää, rikota niitä oikeuksia vastaan, jotka eivät ole muodikkaita tai seksikkäitä tai mm, erittäin tunnettuja tällä hetkellä – Eli voitaisiin taata kaikki perusoikeudet kaikille niille, jotka niitä vaativat ettei jätetä maantieteellisten tai muiden syiden takia toiselle sijalle joitakin rikkomuksia, jotka koetaan vähemmän loukkaaviksi, törkeiksi ja vakaviksi. Ja te puheenvuoronne alussa puhuitte hyvin nuorekkaasti nuorekkuuden puolesta. Totta kai minua se miellyttää paljon, mutta osaatteko te sanoa, aiotteko te tutkia ihan perinpohjaisesti kaikkia niitä tapauksia, jotka voivat olla epäilyttäviä, jos ajatellaan mm, lahjontaa ja miten paljon lahjonta ylettyy ihan valtiovallan korkeimmalle tasolle missä tahansa valtiossa tai maassa. Ja tämän lisäksi haluan vielä kysyä, että kun puhutaan vapaudesta ja turvallisuudesta, usein ne ovat vastakkaisia konsepteja tai ainakin käsitteitä, jotka toinen toisensa sulkevat pois ja on olemassa tahoja, instansseja, jotka sanovat, että kun puhutaan esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tai terrorismia vastaan, niin silloin rikotaan perusoikeuksia. Me emme saa jättää tätä äh, huomioimatta. Järjestäytynyt rikollisuushan on erittäin vakava haaste EUlle. Miten te suhtaudutte tähän yhteiseen vapaus, turvallisuus, se on hyvin arkaluontoinen ja herkkä aihe. Miten aiotte tasapainottaa tämän? Ja kun puhutaan Lissabonin sopimuksesta, sen myötä voidaan esittää muita vetomuksia, esimerkiksi kansanäänestyksestä. Mitä olette siitä mieltä? Ja vielä yksi asia, kun puhutaan vähemmistöjen oikeuksista, ne ovat yhteisöllisiä oikeuksia. Niitähän rikotaan jatkuvasti, otan esimerkiksi Slovakiaan. Siellä jatkuvasti loukataan unkarilaisen vähemmistön oikeuksia. Miten te aiotte suhtautua näihin kansallisiin vähemmistön oikeuksiin ja niiden puolustamiseen? Kiitos. Grazie. Kiitos, sitten paradelis. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική... Kiitos, herra Monet. Kiitän teitä tästä varsin dynaamisesta ja stimuloivasta esityksestä ja siitä tavasta, miten te hahmotatte oikeusasiamiehen roolin ja tehtävän EU:ssa. Minulla on yksinkertainen kysymys. Miten te aiotte voida vähentää näiden valitusten käsittelyaikaa? Valitusten ja vetomusten käsittelyaikaa. Te puhutte siitä, että aiotte vähentää, supistaa tätä käsittelyaikaa Miten te aiotte toteuttaa sen käytännössä? Harkin? Ja Harkin. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää, herra monet. Ja kiitos yksinkertaista, vaikkakin hyvin käytännönläheisestä alustuksestanne. Muutama kysymys, ne ovat lyhyitä. Ja liittyvät esimerkinomaisesti seikkoihin, jotka mainitsitte puheenvuorossanne. Totesitte, että klassisista oikeudellisista kierrosta tulisi siirtyä uusiin haasteisiin. Mitä käytännössä tällä tarkoitatte? Tämän lisäksi puhuitte eroista anglosaksisen ja mannermaisen oikeusjärjestelmän välillä ja totesitte, että näitä tulisi eh, tarkistaa ja voisitteko hieman tätäkin täsmentää? Tämän lisäksi nostaisin sen, kuinka lain tulisi palvella kansalaista. Tuleeko teille mieleen jokin erityislaki, joka voisi paremmin parvella kansalaista eurooppalaistain tarkastellen. Ja sitten neljäs kysymykseni, äh, huono hallintotapa ja kuinka tätä määritelmää laajentaisitte. En ihan äh, ymmärtänyt, mitä tarkoitit. Ehkä voisitte tätä vielä hieman täsmentää. Ja sitten lopuksi nostit esiin sen, että tarvittaisiin synergiaa äh, Euroopan oikeusasiamiehen ja sitten vetomusvaliokunnan välillä, kun ne samaa kysymystä tarkastelevat. Ehkä teillä on jokin yksittäistapa vastuuvapaus mielessänne tähän liittyen? Voisitte ehkä sen mainita. Kiitos. Grazie. Onorevole Oken. Oken, olkaa hyvä. Thank you very much. Also, I would like to... Uh, Kiitos. Kiitos uh, näistä lukuisista asioista, jotka otitte esiin. Paljon lupaavia asioita. Sanoitte, että te parantaisitte rikkomusmenettelyn valvontaa että teillä olisi siihen toimivaltuudet, mitä tulee sekä menettelytapoihin että sisältöön liittyen komission toimiin tällä alalla. Voisitteko selittää hieman paremmin, millä te, tavalla te, te, te valvoisitte komission päätöksiä sisällön pohjalta? Toinen kysymys, te mainitsitte, että vain hyvin harvoin, jos koskaan, Euroopan parlamentin äh, jäsenet täällä ovat käyttäneet oikeuttaan valittaa oikeusasiamiehelle. Missä asioissa te kaipaatte meidän valituksiamme? Missä meidän olisi pitänyt tehdä työmme paremmin? Niin, että olisimme voineet äh, tuoda asioita oikeusasiamiehelle, missä meillä on siihen oikeus. Te syytätte meitä tässä. Teillä, saattaa, teillä on ehkäpä hyvinkin äh, vakavia asioita mielessäni, jossa me olemme epäonnistuneet. Minua kiinnostaa, missä me emme ole tehneet työtämme kunnolla. Grazie, l'onorevole Salavrankos. Salavrankos, sitten olkaa hyvä. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ, Se μια ισορροπία Herra Monet, te puhuitte tasapainosta vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen tointen välillä. Minähän kysynkin teiltä, että jos ajatellaan toimielinten kannalta, onko tässä nyt jännitteitä tai jotakin päällekkäisyyksiä tai leikkauksia, jotka ovat synnyttäneet ongelmia tai tulevat mielestäni synnyttämään ongelmia, kun puhutaan oikeusasiamiehen toimen harjoittamisesta? La parola di nuovo, mister... Ja monet, olkaa hyvä, voitte vastata. Um, A lot of questions, Mrs. President. Melkoinen määrä kysymyksiä toivottavasti. Mikään niistä ei nyt unohdu. Gruni. Kiitos paljon kysymyksistänne, Rouva Gruny. Kysyitte erittäin aiheellisesti, että mikä on se minun yksi prioriteettinen niistä lukuisista prioriteeteista, joita esitin. Se on vaikea valita koska tässä on niin paljon tekijöitä, jotka ovat kaikki tärkeitä, ne ovat kaikki ihan samalla tasolla, mutta kun minä arvioin, niin niistä monet ansaitsisivat ensimmäisen prioriteetin. Jos minun todella pitää sieltä nyt poimia yksi, niin Euroopan kansalaisen oikeus vedota oikeusasiamieheen. Ja siellä ei saa löytyä liikaa jätettä tien varrella. Sen täytyy olla se ensimmäinen prioriteetti. Tämähän virka on ollut nyt jo 14 vuotta olemassa ja, ja meillä on paljon vetoomuksia ja valituksia, jotka jäävät, jos ajatellaan kansallisella tasolla, niin ne jäävät erittäin huonosti käsitellyksi eli käsittelyn taso on huono ja heikko. Lopputulos on huono, jos ajatellaan, että mikä on niin kuin hyväksyttävissä, että annetaan kompetenssia tälle oikeusasiamiehen toimelle, niin silloin tämä prosenttiluku on niin alhainen, niin voisin ajatella, että missään kansallisessa maassa oikeusasiamies ei voisi puhtain jauhoin sanoa, että tämä virka on ihan hyödyllinen ja ihan tarpeellinen. Jos kansalaiset ovat yhteydessä EUn toimielimiin ja oikeusasiamiehen, niin, niin ei silloin ole kyse onneksi kyse kaikista kansalaisista, koska silloin meillä olisi kyse miljoonista, miljoonista valituksista. Mutta meillä on niin lukuisa määrä valituksia, jotka ovat edenneet niin hitaasti 14 vuoden aikana, että on vähän vaikea välillä antaa äh, tämmöistä kompetent pätevyysarviota, pätevyysuskottavuutta tälle viralle te, te ette ehkä tiedä, mikä on budjetti kuinka paljon on kritisoitu tähän virkaan myönnettyä, myönnet, tähän virkaan myönnettyjä määrärahoja. On erittäin hyvä sanoa, että me meille yhden valituksen käsittely tulee maksamaan yhä enemmän ja enemmän. Eli me ylitämme tämän budjetin. Minä tiedän nämä laskelmat. Kun minä loin tämän viran Belgiassa, niin joskus se on ihan uskomatonta. Mutta olen todella sitä mieltä, että meillä on siihen hyvät syyt, niin meidän pitäisi paremmin tehdä tunnetuksi kansalaisille heidän omat oikeutensa, heidän oikeusperustansa. Heidän täytyy tuntea myös paremmin, mikä on oikeusasiamiehen virka, mikä on kansalaisen oikeus vedota oikeusasiamieheen. Me elämme tieto, tietotekniikan aikaa, jollo, jonka avulla voimme myös paremmin, voisimme käsitellä paremmin näitä vetomuksia ja valituksia, joita tälle tähän toimielimeen tulvimalla tulee. En ole sitä mieltä, en usko, että tämän oikeusasiamiehen vir, viran toimenkuvaa pitäisi muuttaa mitenkään radikaalisti. Minä itse käsittelin oman maani vastaavaa virkaa kuusi vuotta sitten uudistaakseni sitä. Minulla oli erittäin hyvä onni siinä suhteessa, että Euroopan kansalaisten kannalta ja toimielinten kannalta, että muutamat muutokset, joita ehdotin, menivät läpi. Ja todella useat mepit ja toimielimissäkin useat tahot todella tekivät paljon vaivaa sen eteen, että nämä uudistukset menisivät läpi, koska tämän myötä oikeusasiamiehen oli myös helpompi perehtyä siihen, mitä artiklassa 9 todella sanotaan, mikä on hänen hänen toimen kuvansa kuuluvat tehtävät. Hänen täytyy myös kansallisella tasolla tietää, anteeksi, hänen täytyy tietää, mikä on käytännön tapa toimia. Tässä on kyse siitä, että taataan tämmöinen luottamuksellisuus kansalaisille, koska on kyse luottamuksellisista tiedoista. Minähän en voi niitä antaa, enkä luovuttaa. Ei tässä oli kyllä kyse huonosta hallinnosta. Tämähän on puolueeton toimielin. Se on olemassa sitä varten, että se voi täysin objektiivisesti antaa lausuntoja. Voidaan todeta, että joissakin maissa tämä toimielin on hyvin mm, toimivaltainen ja luottamus on suuri kansalaisten ja tämän toimielimen välillä, koska ö, salassapito on säilynyt. Minä olen seurannut teidän parlamenttinne keskusteluja tästä aiheesta ja tämä parlamentti on päättänyt, että tämä on ehkä huono asia. E, monissa maissa tuo oikeusasiamiehen virka e, on sellainen, että Euroopan parlamentin vastaava virkakin pitää olla e, samanlainen. Eli tietosuojakysymyksissä on vähän lähdetty eri teille, eli voidaan myös suoraan kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen. Mutta Nitsan sopimuksen voimaanastumisen jälkeen parlamentilla on oikeus kääntyä tämän tuomioistuimen puoleen. Eli tätä toimivaltaisuutta voitaisiin vahvistaa mutta parlamentin ja tuomioistuimen kannalta. Eli tässä parlamentti voisi toimia enemmän kuin mitä se on toiminut tähän asti silloin, kun se haluaa välittömästi vedota tuomioistuimeen. Miten toteuttaa? Oho, näin laaja ohjelma. No, onhan se todella laaja ja kattava. Minä olen erittäin kunnianhimoinen tämän viran suhteen. Mielestäni kansalaisilla on oikeus siihen, että heillä on kansallisella, alueellisella, eurooppalaisella tasolla mahdollisimman toimiva tehokas oikeusasiamiehen virka. Mielestäni viimeisen 14 vuoden aikana tämä on edennyt, edennyt erittäin positiivisesti. Jos, minulle, jos minut valitaan tähän virkaan, minulla on viisi vuotta aikaa toimia, osoittaa, että pystyn todella toimimaan seuraavalla tavalla. Minulla on satoja kollegoja, joiden avulla voin toimia yhteistyössä hyvin ja siellä löytyy hyvin paljon kyvykkäitä henkilöitä. En kehu heitä turhasta. Minä olen tehnyt 14 vuotta heidän kanssa yhteistyötä ja minä olen erittäin otettu heidän laadukkaasta työstä. Tämä on todella ryhmätyötä, kiistämättä ryhmätyötä. Toinen elementti on se, että ei voi toteuttaa tällaista ohjelmaa, jos ei pystytä luomaan yhteistyötahtoa, synergiatahtoa, onnistumisen tahtoa eurooppalaisten toimielinten ja virastojen kesken. Tässä täytyy ottaa sauva käteen ja lähteä todella hyvälle tielle, ottaa yhteyttä ja myös olla vakuuttunut toimielinten hyvästä tehtävästä. Kun minä loin tämän viran Belgiassa, niin, niin minä todella hy- hyppäsin tuntemattomalle tielle. Siellä ei aluksi pidetty siitä. Se koettiin tietynlaisena valvojana, isoveli, joka valvoo, mutta emme ole täällä valvomassa, vaan tukemassa, parantamassa hallintoa, jotta siitä tulisi tehokkaampi. Tässä ovat kaikki voittajia, kaikki voivat hyötyä ja voittaa tästä. Se on minun filosofiani tästä yhteistyöstä. Tämä ohjelma perustuu ennen kaikkea hyvään yhteistyöhön eli toimielinten ja oikeusasiamiehen väliseen yhteistyöhön. Minä vastaan yhteistyökysymykseen tämän valiokunnan kanssa vähän myöhemmin, jos sopii, koska eh, vaikuttaa siltä, että ette ihan ole tyytyväinen vastaukseni. Mutta toivottavasti vastasin jo viimeiseen eh, kysymykseen yhteistyöstä muiden toimielinten kanssa. Se on keskeisessä asemassa tässä ohjelmassani. Herra Bostinar. Put you me the question in English. Mm, kysyitte englanniksi, jos oikein muistan. Niin, 36 prosenttia valituksista koskee eh, epäämistä, mitä tulee eh, dokumenttien saantia tai transparenssin puutetta. Tämä on eh, suuri aste, varsinkin kun verrataan toimintaa kansalliseen tasoon. Eli paljon korkeampi, 36 prosenttia siis ja aivan liikaa se on. No, en tiedä, onko tämä nyt huolestuttavaa, mutta se on kuitenkin merkki siitä, että oikeusasiamiehen, niin kuin eh, tähän astiset toimet ovatkin tehneet 14 vuoden aikana, tulisi keskittyä siihen, kuinka lisätä avoimuutta. Ja tähän suuntaan uusi sopimus auttaakin menemään yksi 49 artiklan myötä, sillä siinä nimenomaan annetaan keinot sille, kuinka asia hoitaa, koska nykyisellään ei ole ollut mahdollista saada asiakirjaa, mutta nyt voi joko kääntyä tuomioistuimen tai oikeusasiamiehen puoleen ja tämä on hyvä asia, ei pelkästään oikeusasemien toimistolle, vaan myöskin kansalaiselle. Kansalaiset näin todellakin saavat takuut siitä, että avoimuusperiaatetta noudatetaan. No kuinka avoimuutta sitten voidaan lisätä ja näin ollen vähentää tähän liittyvien valitusten määrää? Katsoisin, että yhteistyö ja e, tietoisuuden lisääminen ovat avainsanat. Yhteistyö muiden toimielinten kanssa on painotettava sitä, kuinka tärkeä asia tämä on. Ei ole sattumanvaraista, että artiklassa yksi mainitaan avoimuus yhtenä EUn pääperiaatteena. Olette varmaan samalla kannalla kuin minäkin sen suhteen, että on ollut ikävä huomata, kuinka suuri kuilu on kansalaisten ja EUn välillä toisaalta sitten. Eh, avoimuuden puute on varmasti yksi syypää tälle luottamuspulalle. Ja kysymys kuuluu, kuinka vähentää sitä siten, että kaikki eh, EUn virkamiehet tulevat tietoiseksi asiasta ja siksi jatkokoulutus, jatkuva koulutus on tärkeä kysymys ja nimenomaan avoimuus tulee koulutuksessa ottaa esiin. On painotettava sen merkitystä. Eli virkamiehet eivät ole palvelemassa eh, komissiota tai parlamenttia, instituutiota, vaan kansalaisia ja kansalaiset haluavat eh, avoimuutta, niin kuin sopimuksessa sanotaan. Eli eh, Tämä on yksi seikka. Sitten eh, eh, virkamiesten tietoisuus on toinen asia. Kun nyt olen eh, Euroopassa ja EU-ssa myöskin ulkopuolella toiminut kouluttajan virkamiehiä, niin voin todeta, että tätä asiaa ei painoteta riittävästi. Mutta tilanne on kuitenkin huomattavasti parantunut, mutta mm, tehtävää vielä on jäljellä. Ja sitten yhteistyö, se on seuraava elementti. Ja kuinka tämä tapahtuisi, niin kuin äsken totesin, siten, että tehdään kaikkien tahojen virastojen kanssa yhteistyötä. Olin yhteydessä Euroopan investointipankin johtajan ja yhteispöytäkirja eh, on laadittu eh, yhteistyöhön liittyen. Ja keskustelussa toimme esiin sen, kuinka tärkeää on, että kaikki neljä toimielintä ja myös hänen toimielimensä ottavat avoimuuden yhdeksi avainkäsitteeksi ja myöskin tietoisuutta lisätään tähän liittyen. Eli tietoisuuskampanja, avoimuuskampanja, ne ovat tärkeitä. Some legal constraints or binding rules. Niin. Eli joitain äh, lakeja tai muita, jotka olisivat sitten äh, sitovia ja sitten tähän liittyy sitten sanktiotko? Yes, Mrs. Um, ähm, to answer to Mrs. Hankis. Yeah. Ähm, Hankikselle vastaisin tässä ensin. Niin, ähm, esititte myöskin useita kysymyksiä. Ensinnäkin äh, mielikuvia kuvan ja imakon nostattaminen, siitä ei ole kyse. En halua kiinnittää huomiota eh, siihen, että oikeus asemiesinstituutinilla tulee eh, saada paremman tunnetuksen, vaan pikemminkin haluan eh, lisätä ihmisten tietoisuutta oikeudestaan vedota oikeusasiamiehen tarvittaessa. Esititte myöskin mielenkiintoisen, varsin tärkeän kysymyksen liittyen siihen, kuinka pitää huoli siitä, että kaikki ovat samassa asemassa oikeuksiensa osalta ja tämä on keskiössä oikeusasiamiehen töissä. Eli on pidettävä huoli siitä, että oikeuksia todellakin kunnioitetaan tasaveroisesti. Tästä voisi mennä pidemmällekin. Olen asianajaja ja olen käsitellyt paljonkin nimenomaan tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. No, tässä common law järjestelmässä ja mannermaisessa järjestelmässä tilanne ei ole ihan sama, mutta kuitenkin tasavertainen kohtelu on yksi asia ja tasa-arvo menee vielä pidemmälle. Eli solidaarisuuden aspekti tulee sinne kuvan mukaan. Ja kun yhdeksän vuotta toimin kansallisesti oikeusasiamiehenä, niin tämä asia nousi todellakin esille julkisella saralla. Emme voi hoitaa tehtävämme kunnolla, jos emme jo ensi vaiheessa lähde liikkeelle tasavertaisesti toisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. No, en nyt ehdi eh, lähemmin tässä eh, tätä asiaa kommentoida, vaikka se erittäin tärkeä onkin mielestäni. Ja se on erittäin tärkeä ja oikeusasia miehellä on oma roolinsa tässä asiassa ja sen eteenpäin viemisessä. En ole vielä puhunut eh, lahjonnan vastaisesta taistelusta mutta on muistettava, että sekin on yksi tärkeä kysymys oikeusasiamiehen toimistossa, niin kuin muuallakin, kuten Olafissa. Ja olen oikein tyytyväinen sikäli, ja tämä liittyy herra Rova Grynin eh, kysymykseen myöskin, sillä uudet säännöt antavat mahdollisuuden oikeusasiamiehelle kääntyä eh, virkamiehen puoleen, jos on selväksi käynyt, että hän on jollain tavalla eh, lahjontaan sotkeutunut. EUn imagohan heikkeni eh, huomattavasti näiden korruptioskandaalien kautta. Ja jos tuhat virkamiestä toimii kunnolla ja duhteettomasti, mutta yksi sitten sotkentuu lahjonta kysymyksiin, niin e, tämä on asia, joka esiin nostetaan, jonka kansalaiset huomaavat, että tästä kärsii EUn imago kokonaisuudessaan tämän yhden tapauksen takia, ja siksi lahjontaan ja korruptioon on kiinnitettävä riittävästi huomiota. valvonta sen suhteen, että korruptiota ei esiinny, tulee tässä eh, vasta seuraavassa vaiheessa, ensivaiheessa on kiinnittää huomiota hyvään koulutukseen. On koulutettava virkamiehiä toimimaan eh, nimenomaan eh, mukaisesti. Ja vapaus vapauteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, nämä ovat tärkeitä toisiaan täydentäviä kysymyksiä. Kuitenkin toisinaan saattavat olla jonkinlaisessa ristiriidassa keskenään tai saattaa eh, poliittiset päätöksentekijät tai virkamiehet tilanteeseen, jossa liikaa painotetaan eh, toista aspektia huomioimatta toista. Ja nimenomaan vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä oikeusasiamiehen on oltava hyvin valppaana sikäli, että on mahdollista, että joskus vaikkapa turvallisuusaspekteihin on kiinnitetty huomiota, mutta vapauden kärsiessä. Ja tämä asia on ollut tärkeä jo vuosisatoja ja se tulee sitä olemaan jatkossakin. Ja uskoisin, että Euroopan ja kansallisella tasolla mantereellamme on nyt ö, luotu järjestelmä, jossa ollaan valppaana, riittävän valppaana ja koko ajan tarkkaillaan sitä, miten poliittiset päätöksentekijät toimivat, etteivät liikaa painota ö, turvallisuusaspektia pelkästään, kun esimerkiksi vapauteen liittyvistä seikoista puhutaan. Ja sitten tässä vielä lopuksi nostitte esiin eh, vähemmistöryhmien loukkaukset. Niin, on selvää, että vähemmistöjä on kunnioitettava. Omassa maassani Belgiassa on monenlaisia vähemmistöjä, kolmenlaisia itse asiassa. Aina ei siis samasta ryhmästä ole kyse. Tunnen varsin hyvin siis vähemmistöjen tilanteita ja olen suuri näiden arvojen ja oikeuksien puolustaja ja olisi pidettävä huoli siitä, että vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Mutta vähemmistö on aina ollut ja sellaisia, jotka rodullisista tai sukupuolisista tai muista syistä eh, on katsottu alempiarvoiseksi. Ja jo yhdeksän vuoden ajan olen nimenomaan vähemmistöjen tilannetta tarkastellut. Ja jos mahdollista, aion olla tällä saralla jatkossakin aktiivinen. No niin, nyt kannattaisi ehkä vähän pistää pökköä pesään, kello alkaa olla aika paljon um, how to speed the process of the inquiries. Niin. Olen hyvin iloinen teidän esittämästänne kysymyksestä, koska minä halua antaa sellaista kuvaa, että minä tässä vain heittelen ideoita, enkä ollenkaan ajattele, kuinka ne toimeenpannaan. No ensinnäkin haluaisin, kuten sanoin jo, haluaisin aina katsoa, että asia on siis hyväksytty. Meillähän nyt, me olemme lähentymässä tätä 12 kuukauden keskiarvoa, nyt se on 13. Me olimme paljon sen yläpuolella. Meidän pitäisi päästä 12 kuukauteen. artiklan 226 ja artikla 228 pohjalta se on kansallisestikin hyväksytty tämä 12 kuukautta. Sitten sinne ollaan menossa, mutta kuinka? No, se oli tämä kaikkein viimeisin asiani tässä. Eli käytettäisiin enemmän tällaisia konsensus, konsensukseen perustuvia päätöksiä ja yksinkertaistettuja menettelyitä. No olen tehnyt tätä jo Belgiassa. Kun käytetään kaikkein helpoimpia ja joustavimpia toimia, silloin voittaa aikaa, hyvin paljon aikaa. Ja silloin sinä ja sinun henkilökuntasi voitte käyttää enemmän aikaa äh, näihin tutkimuksiin, joten on hyvin tärkeää tunnistaa nämä kaikkein yksinkertaisimmat ja joustavimmat valitusten käsittelytavat niin, että voidaan säästää aikaa ja siirtää tämä aika sitten tällaiseen klassisempaan tutkimustyöhön, niin minä tein sen omassa maassani ja uskon, että tämä on ihan mahdollista myös EU-tasolla. Sitten äh, edustaja Harkin. Vai Auken? Ei, Rova Harkin. Edustaja Oken, palaan vielä teidän kysymykseen. Anteeksi huono ääntämykseni. Esititte useita kysymyksiä. En oikein ymmärtänyt ensimmäistä klassista. Saisinko siirtyä suoraan toiseen kysymykseen, koska en ymmärtänyt tätä ensimmäistä kysymystä? Euroopalla on kaksi erillistä oikeusjärjestelmää. Anglosaksinen, anglosaksinen lakijärjestelmä ja sitten mantereella toinen järjestelmä. Ja minusta ne täydentävät toisiansa. Kuten täällä jo aikaisemmin sanoin, niin Belgiassa – on tällainen yhdenvertaisuusjärjestelmä, joka on otettu oikeudelliseen järjestelmään mukaan, joka merkitsee tai on mielestäni sellainen periaate, joka voisi olla hyvinkin hyödyllinen meidän oikeusjärjestelmissämme. Siksi minä uskon täydentävyyteen molemmissa oikeudellisissa järjestelmissä. Ja välillä meidän pitäisi tavallaan antaa enemmän tilaa näille järjestelmille, kun me käsittelemme joitain valituksia. Meillä on Euroopassa nyt kolmas sukupolvi oikeusasia menossa 70-luvulla Skandinavian maissa ja sen jälkeen kun sitten diktatuurit eteläisissä maissa kaatuivat ja kaikki nämä eri, ja sitten vielä ne, jotka ovat äh, aikoinaan olleet toisessa maailmansodassa. Eli kaikki nämä ihmiset äh, ovat eri sukupolvea, ne ovat erilaiset tavat toimia, mutta kaikki on hyödyllistä sen vuoksi, että ne ovat täydentäviä. Euroopan oikeusasiamies, joka on koko Euroopan oikeusasiamies, jossa kaksi erilaista äh, oikeusjärjestelmää elää rinnakkain, niin tämä on vain täydentävää. Ja minun määritelmäni huonosta hallinnosta kun ensimmäinen oikeusasiamies äh, herra Söderman ehdotti parlamentille vuonna 2000 jotakin. No, minulla on täällä se kirja, jonka minä silloin hänelle kirjoitin, 96-97 määritelmä, huonon hallinnon määritelmä, niin hän vastasi välittömästi, että huonon hallinnon määritelmän pitäisi kattaa se, että rikotaan sitovaa periaatetta tai sääntöä. Ja jo 14 vuotta sitten olin samaa mieltä, eli sanoin hänelle, että ei, vaan tämä pitäisi olla huomattavasti laajempi. Huonon hallinnon pitäisi sisältää myös se, että rikotaan myös niin kutsuttua pehmeää lainsäädäntöä, joka ei ole sitovaa. Koska huono hallinto ei välttämättä ole laittomuutta pelkästään, ei. Ja sen vuoksi minusta meidän pitäisi ottaa käyttöön laajempi konsepti tästä. Ja sitten te esititte kysymyksiä liittyen yhteistyöhön vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välillä. Haluan tehdä sen hyvin selväksi. Uskon, koska olen seurannut tätä parlamentin historiaa sen alusta alkaen. Minusta Södermanni ja Diamandorosen nykyään ja yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa. Tämä yhteistyö on ollut erinomaista ja se on koko ajan parantunut selkeästi. En minä en kritisoi yhtään mitään tässä. Päinvastoin minusta se on huomattavasti parempaa täällä kuin mitä se on monissa äh, kansallisvaltioissa. Tämä voisi olla äh, esimerkki, jota jotkut äh, kansalliset vetomusvaliokunnat ja oikeusasiamiehet voisivat noudattaa. Mutta Rova Delikin täällä sanoi samaa kun on kysymys asioita, jotka ovat päällekkäisiä vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen kesken, me voisimme tehdä enemmän yhteistyötä niin, että voisimme välttää turhaa työtä. Ja uskon, että me voisimme löytää asioita, valituksia, jossa vetomus jossa tämä vetomus tai tämä valitus, jossa äh, siinä oikeusasiamies on toiminut äh, erillään. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi tietää toistemme työstä enemmän, kun me työskentelemme samojen asioiden parissa. Ja sitten edustaja Auken. Te esititte minulle hyvin tärkeän kysymyksen hyvin eh, juridisesti tärkeän kysymyksen. Euroopan oikeusasiamies saa arvioida sitä tapaa, millä komissio on käyttänyt artiklaa 226 ja 228. Tämän sanottuani, no, tai siis sanoin, että että sekä menettelytapoihin, mutta myös sisältöön oikeusasiamies voi puuttua. Onko liittyen siihen, miten sitä on toimeenpantu. En minä tässä väitä, että oikeusasiamiehen pitäisi valvoa, onko Euroopan komissio käyttänyt toimivaltuuksiaan 226 ja 228 kohdallaan. Euroopan oikeusasiamiehen ja komission välinen yhteistyöasiakirja 226 ja 228 artikloista sanoo hyvin selvästi, että komissio voi päättää, käyttääkö se tätä artiklaa 226. No, tätä voidaan kritisoida, mutta yhteisöjen tuomioistuin on tämän vahvistanut. Se, mitä minä tässä sanon, on, että ei ainoastaan tai siis että oikeusasiamies on tehnyt tämä nyt jo. Jos te luette oikeusasiamiehen vuosikertomuksen, te näette, että hänellä on siinä toimivaltuudet, ei ainoastaan menettelytavoissa, vaan myös sisällöllisissä kysymyksissä siitä, miten 226 artiklaa käytetään. Oikeusasiamies voi esimerkiksi sanoa komissiolle, onko se ollut tarpeeksi kohtuullinen sille, miten se on käyttänyt tai jättänyt käyttämättä 226 artiklaa. Ja tämä johtaa minut nyt hyvin perustavalla olevan periaatteeseen, jota on käytetty Belgiassa paljon, eli siis kohtuullisuuden periaate. Jos on toimielin, jolla on äh, laki ja oikeus käyttää toimivaltuuttaan, ei voi sitä kuitenkaan käyttää ihan niin kuin se haluaa. Tämä toimivaltuus ei tarkoita sitä, että sitä voitaisiin käyttää kohtuuttomalla tavalla. Ja tämän äh, ovat hyvin monet kansalliset ja kansainväliset äh, hallinto-oikeudelliset ja muut oikeudelliset elimet vahvistaneet. Se, millä tavalla tätä toimivaltuutta käytetään, se täytyy kuitenkin tehdä kohtuullisella tavalla. Ja tätä myös oikeusasiamies voi käyttää arvioidessaan, onko artikloita 226 ja 228 käytetty kohtuullisella tavalla. Joten siis eh, tässä ei ole kysymys ainoastaan hallinnollista näkökulmista, vaan myös sitä, onko sitä kohtuullisesti käytetty tai ei. Tai onko sitä käytetty jopa väärin. Ihan eräs Frakos on lähtenyt. Oikeastaan vastasinkin jo hänen kysymyksiinsä, kun sanoin, että ei tässä mielestäni teidän valiokuntanne ja oikeusasiamiehen viraston välillä ole mitään jännitteitä. Eikä sitä ole ollut aikaisemminkaan. Mutta tarkoituksena olisi mennä vielä pitemmälle yhteistyössä. Kiitos. Nyt varmasti sitten Catch the Eye-puheenvuorot voidaan ottaa ja mahdollisimman nopeasti hoituukin. Tässä on vain yksi puheenvuoropyyntö. Happingilta Teille siis minuutti ja sitten minuutti vastausaika. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelin tässä herra Monettia, äh, minä puhun nyt siis hollantia, koska hänkin puhuu hollantia, että onko hän jonkunnäköinen äh, uudistusagendan Obama Miten te aiotte toimia? Te olette Strasbourgissa täysin eristyksissä ja toimielimet täällä Brysselissä ovat vahvat. Minä olen itse ollut tää Kallasin äh, kabinetissa äh, vastuussa näistä hallintokysymyksistä. Ja me pyrimme usein tällaiseen hyvään ratkaisuun ja, ja olen samaa mieltä aina yleensä oikeusasiamiehen kanssa näistä hyvistä ratkaisuista, mutta sitten aina oikeuspalvelun yksikkö sanoi, että ei niin voi tehdä eikä näin voi tehdä ja, ja haluttiin pitää kiinni omasta politiikasta. Joten teillä on vastassanne hyvin vahvat toimielimet. Jo toimielimen sisällä on vaikea tehdä uudistuksia, saati sitten sen ulkopuolelta. Miten te näette oman roolinne eh, mediassa? Te sanoitte, että te haluatte eh, olla avoin medioille. Kansalaiset tietävät media, oikeusasiamiehen roolista hyvin vähän. Mutta millä tavalla te aiotte sen eh, tehdä? Miten te saatte itsenne mielenkiintoiseksi medialle niin, että kansalaiset saavat hyvän kuvan oikeusasiamiehestä ja mikäli teidät valitaan, niin onnea tämän Obama-kaltaisen uudistusprosessin kanssa. Eh, l'onorevole Jara chiesto la parola. Jara on vielä pyytänyt, pyytänyt tällä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys sopii hyvin jatkoksi äskeiseen. No niin, jos sana kiertää kansalaisille, Euroopan kansalaisille, syntyy vaikutelma, että oikeusasiamiehellä on vaikutusvaltaa, hän saa asioita liikkeelle, hänet otetaan vakavasti, niin tällöin varmasti myös valitusten yhteydenottojen määrä lisääntyy. Jos ajatellaan, että kaikki kestää liian kauan, ei tästä kuitenkaan ole hyötyä, niin silloin yhteydenotot jäävät tekemättä. Eli tämä kuulostaa ihan hyvältä, mutta Tärkeintä on, että kansalainen otetaan vakavasti ja hänen toiveensa ja valituksen käsittely ei saa kestää liian kauaa. Tilanne on huonoin, jos kansalainen ei saa eh, minkäänlaista vastausta. Ja kysyisinkin teiltä seuraavaa. Mitä nyt lainsäädännöllisesti tulisi muuttaa, jotta käsittely nopeutuisi ja tarvitsetteko tähän mahdollisesti parlamentin apua? Tällöin katsoisin, että voimme puhaltaa yhteen hiileen, koska myös vetomusvaliokunta haluaa toimia nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on ongelmallista ollut, kun vetomuksia käsitellään, eli kansalaisilla on oikeus tehdä valituksensa ja sitten oikeus myöskin saada vastaus riittävän nopeasti. Eli mitä tulisi muuttaa, jotta tähän päästäisiin? Tämä on kysymykseni. Grazie. Um, ja, meneer Pink. Niin. Repink, kiitokset teidän kysymyksestänne. Niin, ehkäpä minun ohjelmani on liian kunnianhimoinen, en tiedä. Minusta meidän täytyy olla kunnianhimoisia tässä tehtävässä. Tiedän, että, koska sanoin itsekin jo, että jo vuosia olen ollut tekemisissä ammatillisesti eh, eri toimielinten kanssa, EUn toimielinten kanssa ja tiedän, miten voimakkaita tunteet voivat olla, kun pyritään heikentämään uudistuksia ja välttämään niitä. Se on totta. Se on totta varmasti Euroopan tasolla. Varmasti on Euroopan tasolla toimielimiä tai virkamiehiä, jotka eivät ehkäpä kannata muutosta. Se on totta mutta se on elämää. Se on näiden toimielinten arkea ja elämää. Samahan se on kansallisellakin tasolla. Business as usual. Oikeusasiamiehen täytyy vain jatkaa vetoamista ja vaatia lisää avoimuutta, lisää toimia. Minä tein tätä yhdeksän vuoden ajan. Ei se tapahdu ihan vain sormea napsauttamalla. Minä olen op oppinut olemaan kärsivällinen, mutta myös sitkeä. Se on ainoa, se on ainoa keino, ainoa tapa pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tämä tavoite. Se ei tapahdu yön ylitse. Esititte toisenkin kysymyksen. Millä tavalla minä voisin eh, eh, tuoda työni, henkilökuntani työn eh, median tietoisuuteen. No, olen käyttänyt esimerkkejä eri maista, Itävalta, Belgia, Alankomaat, Ranska ja monta muuta maata, jossa oikeusasia miehillä on erityisiä sopimuksia medioiden kanssa siitä niin, että mediat tekevät heidän toimintaansa tunnetummaksi. En minä nyt tarkoita tässä, että sinä lähdettäisiin joka toinen päivä järjestämään mitään lehdistötilaisuuksia, en minä sitä halua. Ei, vaan että olisi tällainen institutionalisoitu ohjelma, jonka kautta sitten tämä oikeusasiamiehen ohjelma tulisi sitten esille. Niin, tässä nyt ei ole vastausaikaa teille herra Jarkuin vain 30 sekuntia pahoitteluni siitä. No, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Voi olla varsin vaikeaa eh, herätellä toiveita, jos ei niitä sitten myöskin lunasteta. Tästä olen ihan samaa mieltä. Ja Belgiassa oikeusasemiehenä toimiessani kyllä olen törmännyt siihen, kuinka hankalaksi ja kauheaksikin tilanne saattaa muodostua, jos näin mennään. Ja siksi sanoin, että on tehtävä yhteistyötä, jotta mahdollistetaan ihmisten kääntyminen oikeusasiamiehen puoleen. Ja käsittelyaikojen osalta on saatava aikaan ohjelmia, joiden myötä mm, taataan se, ettei käy niin, että kansalaiset eivät turhaan tai vääränlaisten tapausten takia käänny oikeusasiamiehen puoleen. On tärkeää, että teemme kunnolla yhteistyötä. Grazie, Mr. Monet. Noi abbiamo Kiitokset. No niin, näin kuulemistilaisuus on saatu päätökseen. Kiitokset teille. Tässä on vielä ihan muutama minuutti aikaa saattaa kokouskin päätökseen. Kuten tiedätte, valiokunnalla ei ole valtuuksia tehdä päätöksiä tai esittää näkemysarviointeja. Eli tämän maratonin päätteeksi voimme vain esittää parlamentin eh, puhemiehelle kuulemistilaisuuden pöytäkirjan, johon kaikki puheenvuorot on kirjattu ja mm, sisältö muutenkin, mitä tulee hakijoiden kuulemiseen jotka siis tätä oikeusasiamiehen paikkaa ovat hakeneet. Jos nyt puheenvuoropyyntöjä ei ole tai ehdotuksia, niin katson, että voin päättää kokouksen